tekemään. Keskustelu on päättynyt ja siirrymme äänestykseen. Ensinnäkin Kenian päätöslauselma ja se, että presidentti Omar al-Bashiria ei ole pidätetty. Äänestämme yhdestä, yhteisestä päätöslauselmaesityksestä. Tarkistuksia ei ole, eli äänet puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Sitten äänestämme kuudesta päätöslausmaesityksestä liittyen Syyrian ihmisoikeustilanteeseen. Ja äänestämme yhteisestä päätöslausmaesityksestä kokonaisuutena nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on tiedonantoja. Gebhard, oliko teille puheenvuoropyyntö? Anteeksi, en saanut korttia riittävän nopeasti laitteeseen, mutta äänestin puolesta. That's it, thank you tämä panna merkille. Kiitos. Neuvostolta olen saanut sen ensimmäisen käsittelyn kannan. Erk, teidän laitteenne siis toimi. Selvä. Onko muita vielä? Ja myöskin lausunnon perusteluista ja komission kanta. Ja otsikko tulee tämän istunnon pöytäkirjaan.